Good morning, everybody. Sorry for being a little bit late, but I had a visitors group outside the building. Uh, I want to welcome all of you. Firstly, we have adoption of the agenda. Any remarks? Huomenta hyväksymme esityslistan Kommentteja pari ilmoitusta puheenjohtajalta. Minulla ei ole mitään ilmoitettavaa teille, joten suoraan kohtaan kolme keskusvastapuolien elvytys- ja kriisinratkaisupuitteet. Case Winburn esittelijämme, samoin Jakob von Weizsäcker. Naiset ensin. Hei, ole hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa kiittää kaikkia kollegoja heidän tekemistään tarkistuksista. Niitä on kai noin 400 ja ne selvästi keskittyvät joihinkin avainkysymyksiin, joita olimme jo tunnistaneet yhteisesittelynä. Olen tyytyväinen, että konsensusta löytyy näistä tarkistuksista niiden aiheesta. Yhteisesittelynä minä olen, teimme noin sata yhdessä tar- näistä tarkistuksia. Tämä lisää ehkä hiukan väriä alkuperäiseen tekstiin, jonka laadimme yhteisenä tekstinä. Ja olen iloinen nähdessä, että nämä yhteiset aihealat ovat tulleet esiin esimerkiksi miten käytetään rajallisesti julkisia varoja, on hyvin tärkeää, että tämä on viimeinen hätäkeino näille markkinainfrastruktuurille. Se, että turvataan asiakkaat, on asia, joka on minulle hyvin tärkeä kysymys. Olen iloinen, että monet muistakin jäsenistä, jäsenistä jotka ovat tehneet tarkistuksia, ovat sitä mieltä, että asiakkaan suojaaminen on hyvin tärkeä teema, johon meidän pitääkin puuttua. Ja oikeastaan kaiken kaikkiaan tähän, tässä on mukana tällainen suurempi avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimus. Olen varmasti pysty tätä tukemaan. Sitten täällä on monissa tarkistuksissa viitataan kansainvälisen tason työhön. Siitä onkin paljon hyötyä, kun ajatellaan globaalia luonnetta järjestelmän kannalta merkittävissä keskusvastapuolissa. Samoin, että tunnustetaan e- erilaiset luontepiirteet ja koot keskusvastapuolissa kautta EU. On tietysti suuria eroja on isojen ja pienempien organisaatioiden välillä. Jotkut näistä tarkistuksista pyri, pyrkivät juuri tunnustamaan nämä, tämä, nämä erot niiden välillä. Sitten, niin kuin voitte arvatakin, on muitakin Eh, joitakin joista ollaan enemmän eri mieltä. En halua liikaa käyttää aikaa niiden läpikäymiseen, koska eh, jos on erimielisyyttä niin, tai vaihtelevuutta, niin yleensä yksi jäsen tai ryhmä on tietyillä linjoilla, mutta olen iloinen voidessani kuulla näistä kahdesta asiasta. Ehkä voitte vakuuttaa minut näissä asioissa sitten Tarkistuksia on paljon, jotka pyrkivät selvempään eroon maksukyvyttömiin ja ei-maksukyvyttömyysskenaarioihin. Kaikki eivät tule samaan johtopäätökseen, mutta kaikki oikeastaan haluavat suurempaa selkeyttä näiden kahden tavan välillä, jolla voi päätyä ongelmiin keskusvastapuolena. Ja näin ollen onkin hyödyllistä, että varjoesittelyiden kanssa pohdimme, mitä tämä saattaa tarkoittaa ja miten voimme ratkaista ongelman, koska kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että selkeyden, selkeys kaikissa tilanteissa, joita saattaa syntyä, tulee hyödyttämään koko järjestelmää. Jos lainan hiukan tarkistukseni 231 yritin tässä selvän sekvenssin elvytysjäsenten käyttöön, olen siis kovasti sitä mieltä, että vaihtelumarginaalin arvonalus pitäisi rajoittaa, jotta voidaan suojella päihittäisasekaita ja sitten se viimeinen väline tässä elvytys laatikossa katsotaan harmaata alueita ja kriisin ratkaisu on tässä hyvin tärkeää minun mielestäni. Olen yrittänyt yhdessä tarkistuksessa niin kolme seitsemän yrittää antaa selkeyttä alkumarginaaliin, al- alkuvakuuksia ei käytetä elvytysprosessissa niin, jotka eivät ole maksuhäiriössä, niin että omaisuuseriä suojellaan, asiakkaiden eh, omaisuutta ei pitäisi käyttää, ellei olla sitten jo kriisin ratkaisussa, ja silloin kriisinratkaisuviranomaisuus maksukyvytyslainsäädännön mukaisesti tekee, mitä pitää tehdä. Mutta kriisin ratkaisussa olin tyytyväinen, että EPPstä vihreistä rajoitettiin tällaisen välineen käyttöä. On hyvä antaa lisää ehtoja rajoituksia sille, milloin margina, vaihtelumarginaalien ja alkumarginaalin arvon laskua voidaan käyttää. Ja mielestäni nyt yritämmekin vasta näihin erilaisiin näkemyksiin. Sitten stressitestaus tuli esille aika myöhässä vaiheessa näitä tarkistuksia ja yritin ottaa, tehdä itsekin tarkistuksen. 299 vaaditaan, että äh, elvytysrakennelmat stressitestaan ja kriisin harjoit- suunnitelmia tehdään ja on roolia sekä kansallisille vastuuviranomaisille, jotka ovat näitä päivittäisiä valvoja, kollegioille, myös kriisiratkaisukollegioille ja huomattava määrä, joka arvopaperimarkkinaviranomaisella ESMalla pitää olla, kun sen tekee yhteistyötä pankkivalvojien kanssa, jotta otetaan huomioon kokonaisvaikutukset kriisitilanteessa, jos keskusvastapuoli kaatuu ja pitää varmistaa, että ollaan tietoisia siitä, mikä kokonaisvaikutus unionin rahoitusvakauteen on. On hyvin tärkeää, että vieläkin on rooli kansallisen ja odotan, haluankin puhua tästä aiheesta juuri kollegan kanssa. Sitten tämä, se, että kukaan velko ei huonompaan asemaan, yritän saada tällaisen vahvemman järjestelmän, jossa määritellään tämä no credit worse off periaate. On ratkaisevan tärkeää, että yritämme mahdollistaa kriisiratkaisuviranomaisten voivan toimia että on tiukat, selkeät NCVO-periaatteet, jotta he voivat toimia vapaasti ja tietäen, että jos tulee ja juttu, niin he pystyvät vastaamaan tilanteeseen. Mielestäni tässä on paljon asioita tällä alueella, joista kollegat ovat kommentoineet ja odotankin mielenkiinnolla yhteistä tarkastelua siitä, miten voimme vahvistaa tätä kysymystä, että velkoit eivät saa jäädä huonompaan asemaan kriisinratkaisussa. Sitten on muita alueita, kor- korvaan selvitys, kompa- ko- ö, korvaukset tai jos on eri mieltä, viittaa siihen, että keskusvastapuolet varmistavat, että asiakkaat, jotka eivät ole maksukyvyttömiä. He saavat kunnollisen korvauksen, jos heidän varojaan käytetään elvytysprosessissa. Mutta niin kuin näette, me olemme paljon, paljon sitä samaa mieltä. He on jo konsensus saatu aikaan ja aluetta, jolla voimme jatkaa työtä. Ja odotan yhteistyötä yhteisesitelmän kanssa. Hänen kanssaan olemme olleet yht, läheisessä yhteistyösuhteessa, mutta nyt sitten vielä varjoistelun kanssa, kun pyritään konsensukseen tässä teknisessä, mutta äärimmäisen tärkeässä aiheessa. Toivottavasti koskaan ei jouduta tätä toteuttamaan, vaikka tämä lainsäädäntöön saadaankin. Kiitos. Much, Kay, and then I... Kiitoksia Kei Sanana puheenvuoron toiselle yhteisesittelijällemme Va- Jakob von Weizsäkerille. Um, um, uh, Kiitoksia. Kun kävimme tarkistukset läpi, niin kävi ilmi, että Keillä ja minulla tulee olemaan suhteellisen helppo työ, sillä monet tarkistuksista ovat mielenkiintoisia täydennyksiä valmistelemaamme mietintöön liittyen. Täällä oli vihreiden lisäyspyyntöjä tällaisen jatkuvaan stressitestauksen kansanpuolue taas ehdotti jotain siihen liittyen, että mitä tapahtuu jo rikkomusten ilmetessä. Omassa tekstissämme tätä ei huomioitu oikeastaan laisinkaan, koska asia on hoidettu toisaalta, mutta minun mielestäni tämä kannattaa tässä ihan mainita mustaa valkoisella. Tältä pohjalta voidaan jatkaa. Tämä on hyvä viesti ja Keijo omassa alustuksessaan viittasi tähän kon, olemassa olevaan konvergenssin, joten en puutu siihen sen kummemmin. Mutta eri näke, pol, näkemykset poikkeavat NCVO-periaatteen osalta. Me haluamme lisätä tähän viittauksen systeemiriskeihin ja vaikutuksiin. Me emme voi hyväksyä sitä, että keskusvastapuolet vain turvautuisivat tällaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn, kun muualla unionin ulkopuolella toimittaisiin taas eri tavalla, eli käytettäisiin selvitysjärjestelmää. Tarkkana pitää olla, sillä jos emme ole tarkkana, niin vaarana saattaa olla se, että vaikka kaikki ovat samaa mieltä, että veronmaksajan kukkaron ei kosketa, ja jos kyllä, niin vain viimeisenä vaihtoehtona, niin loppujen lopuksi veronmaksajat maksavat yksityisen sektorin toimijoille, vaikka heidän ei pitäisi NCVOn periaatteen mukaisesti olla tästä vastuussa. Eli tässä pitää ottaa huomioon myöskin systeemiriskit. Ja mielenkiintoinen keskustelu, jota on vielä jatkettava, niin liittyy kompensaatioihin, korvauksiin ja minä esitimme ehdotuksen kompensaatiojärjestelmään liittyen elvytysohjelman yhteydessä varmistaen, että kaikki yksityissektorin toimijat, keskusvastapuolet, selvitystoimijat ja asiakkaat ovat kaikki kiinnostuneita siitä, että elvytys toimii ja että keskusvastapuolet selviävät tästä tilanteesta ja meidän pitää pitää tästä periaatteesta kiinni. Ja yhtä lailla meidän täytyy ymmärtää se, että kun elvytystoimet eivät toimikaan ja joudutaan siirtymään kriisin ratkaisuun, niin silloin keskeisimpänä tavoitteena on hallinnon puolella se, että turvataan veromakseen edut ja turvataan syste- järjestelmän vakaus. siemet ja asiakkaat joutuisivat tyytymään toisessa tilanteessa siihen, että kriisinratkaisuvaiheessa he joutuvat huonompaan asepuoleen, joten jos ajatellaan sitä, että veromaksajat joutuvat maksamaan siemiä tai asiakkaiden laskut kriisin ratkaisuvaiheessa, niin se ei olisi hyvä asia. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluan ottaa esille, liittyy siihen, että nyt tarjoutuu hyvä mahdollisuus ei ainoastaan tässä elvytys- ja kriisinratkaisukehyksessä, vaan että ylipäätään siirrytään yhteiseen, yhtenäiseen yhteiseen valvontajärjestelmään. Suurimmat keskusvastapuolet EU-ssa Ja jos huomioidaan nämä, tämä suurempi ulottuvuus, niin voidaan sanoa, että tällainen valvonta-arkkitehtuuri on nyt todellakin paljon helpompi laatia sille. Jos katsotaan niiden maiden jäsenvaltioiden määrä, joissa on suuria ccp niin niiden määrä on aika lailla pieni, maksimissaan viisi, jos sitäkään. Joten eiköhän tältä pohjalta voida päästä eteenpäin ja voidaan varmistua siltä, että kolmanneksi suuri Maltan pankki, jonka tase kuuluu unionin valvonnan piiriin, mutta toiset taas, joilla on biljoonien taseet, niin eivät kuuluisikaan tähän valvonnan piiriin, joten meidän täytyy olla huolissamme tällaisesta yhteisestä elvytys- ja kriisinratkaisusta. Ja tästäpä syystä omissa tarkistuksissani ehdotankin tähän liittyvää rahastoa. Mutta nämä ovat asioita, jotka menevät tämän asiakirjan sisällön ulkopuolelle, mutta kuitenkin mielenkiinnolla jään odottamaan jatkoyhteistyötä Kein ja varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia Jakob. Sitten EPPstä varjo esittelijä Danuta Hybner. Kiitoksia Markus. Haluaisin aloittaa toteamalla, että hyvin pitkälti ihan alusta lähtien näissä keskusteluissa olen ollut tämän lopputuloksen kannalla, tai esittelijät ovat ehdottaneet. Ja kiitän myös siitä, että on kiinnitetty voimakkaasti huomiota, aivan kuten totesitte näissä kokouksissamme, ennen kuin mietintö on hiottu loppuun. Tiedän, että komission ehdotus sinänsä oli hyvä, mutta kyseessä on aika haastava ja tekninenkin asia, ja tässä oli monia valintoja, jotka eivät ole sinänsä teknisiä, joten Kane ja muiden ja Jakobin tekemä työ on aivan hyvä. Ja toivottavasti voimme jatkaa näitä hyviä keskusteluja sitten, kun kehittelemme kompromisseja. Käyn hyvin lyhyesti läpi ne tarkistukset, joita olen ehdottanut. Jotkut niistä keskittyvät siihen, että saadaan lisäselvyyttä, ennustettavuutta ja juridista varmuutta tekstiin, varsinkin kun kysymys on elvytyssuunnitelmista. Ja tässä kohdin olen ehdottanut joitakin mandaatteja myös EAMVlle, ja nehän ovat jo olemassakin. Niitä ei kuitenkaan oltu ehdotettu tämän asetuksen tarkistuksissa. Myös ehdotan selkeitä ohjeita otettavaksi kansainvälisestä työstä ja elvytyssuunnitelmista siellä. Ja niitä eri välineitä, joita tulisi käyttää. Kun puhutaan selvyydestä, niin ehdotan lisäyksiä, kuten esittelijät ovat jo tehneetkin, jotta paremmin voitaisiin erotella nämä tapahtumat muista. Julkinen apu, julkinen raha, se on aivan vihoviimeinen raha, jota käytetään. Ja ehdottaisin myös tätä selvitysvelvoitteiden käyttöönottoa, että niitä ei tulisi käyttää erityisissä pelastustoimissa. Ja ehkä teknisistä syistä ehdottaisin myös sitä, että tekstissä otettaisiin käyttöön myös standardisäännökset hallinnollisissa sanktioissa ja muita toimenpiteitä, mitä komissio on jo sisällöllisesti ottanut esiin, mutta ne ovat tässä kriisiratkaisumekanismi asetuksessa jo esillä, mutta eivät tässä meidän äh, asetuksessa, joka koskee keskusvastapuolia ja näin ehdotettu järjestelmä, kun otetaan huomioon valvontajärjestelmän käynnissä oleva muutos, todennäköisesti on vain tilapäinen luonteeltaan ja meidän täytyy tehdä siitä tehokkaampi niin kauan kuin se voimassa on. Eli olen tehnyt jotakin ehdotuksia tässä suhteessa. Eli eh, sen suhteen, että tärkeiden instituutioiden valvojat ovat mukana ilman äänestysoikeutta tiedonjako mielessä. Se tekee tässä tietysti monimutkaisempaa, mutta samalla tasapainottaa sitä ja varmistaa sen, että päätöksentekomenettelyt eivät jumiudu ja ovat nopeita. Ehdotan myös enemmistöjärjestelyjä käyttöön otettavaksi EMIR-puitteistossa. Ja Eli keskusvastapuolten kohdalla ehdotan kokonaista tarkastelumenettelyä käyttöön otettavaksi. Ja sitten tilanne voidaan tarkistaa vain sinne tapauksessa, kun se on tarpeellista, jos sellainen tilanne ylipäätään syntyy. Tuen myös esittelijän lähestymistapa siinä, että sisällytään tähän lisäosuus keskusvastapuoli pääomaa tällaisena elvytysvälineenä, mutta minulla on ongelmia lukujen suhteen, aivan kuten esittelijöillekin. Eli ehdotan, että kalibroidaan tätä osiota. Tehdään sitä mahdollisimman joustava ja riippuvainen keskusvastapuolten kyvystä valvoa sitä. Lisäsin myös sen, että olen tietoinen, että käytännössä tämä saattaa olla monimutkaista, mutta haluaisin tarkastella äh, keskusvastapuolten osallistumisräätälöintimahdollisuuksia siinä mielessä, että voidaan keskustella mahdollisimman hyvästä keskusvastapuolipääoman käytöstä. Ja sitten korvaukset Siinähän me vielä emme ole päässeet keskustelun loppuun ja meillä on näkemyseroja. Minun ehdotukseni on, että oikeus korvauksiin jäsenille ja asiakkaille tulee tähän kriisiratkaisuun, ei elvytykseen, jotta säilytetään tämänhetkäinen rakenne ja näin estetään poikkeamat elvytyssuunnitelmista ja eh, ymmärretään menestyksellisen elvytyksen merkitys. Meillähän on jo ollut keskustelua tästä ja jatkamme tietysti sitä vielä. Vielä viimeinen, kun on tämä NCV on olemassaolo, eli se, että komissio ehdotti, sitä olemme nyt sen mukaisesti. Tämä ei sisällä mitään korvaavia kuluja. Ymmärrän se, mistä tässä on kysymys. Meillähän oli pitkiä kysy- keskusteluja tästä. Ja tätä on ollut vaikeampi käynnistää. Tämä voidaan luoda siinä tapauksessa vain, että saadaan mukaan sellaisia elementtejä, jotka vielä täytyy mitata kunnolla, kunnolla jotta saadaan varmuutta. Ja kun ollaan kuunneltu eri osapuolia, niin paljon ristiriitoja on ja epäselvyyttä tämän sijoituskustannuksen suhteen. Niin tämä pohdinta heijastuukin niissä tarkistuksissa, joita olen esittänyt. Mielelläni kyllä jatkan keskustelua tästäkin, jotta löydettäisiin paras mahdollinen ratkaisu tähän kysymykseen, jossa koko puitteisto tässä prosessissa ei ole samaa mieltä. Kiitos. Danuta, and then we come to the shadow rapporteur from the Liberal Group, which is Caroline Nektegal van Dorn. Please, Caroline. Yes, thank you, Chair. Last... Olkaa hyvä. I began... Viikolla Strasbourgissa aloitin parlamenttikauteni, niin olen todellakin uusi rahoitusalan lainsäädännössä, joten tietenkään en voinut niinkään osallistua keskusteluun ja tarkistuksiin keskusvastapuolesta toisella viikolla, niin täällä jo tällainen hyvin kiitollinen arvokkaasta pan, panoksesta, jonka edeltäni antoi, ja olen tyytyväinen, että voin tutustua tähän asiaan ja päättää kantani tulevina kuukausina. Tämä siirtymän vaihdan emme tee. Tarkistuksen uskonta jatkossakin teemme läheistä yhteistyötä tässä asiassa olemme tehneet tarkistuksessa, pyrimme vahvistamaan tekstiä koskien julkisten varojen käyttöä ja siihen, miten keskusvastapuolet ovat riippuvaisia keskenään ja miten saadaan kunnolla toimimaan tämä no creditor worse off periaate. Ensinnäkin yksi päätavoitteista asiassa on välttää se, että käytetään julkisia varoja. Meidän tarkistuksemme toteavat, että julkisia varoja voidaan vain käyttää, jos on aivan välttämätöntä näin tehdä, että vältetään totaalijärjestelmäkriisi ja haluaisimme myös ehdottaa, että olisi mahdollista rajoittaa julkisten varojen käyttö niille määrätysosapuolille, jotka ovat paremmassa tilanteessa ja myös mitä tulee maksu, myös maksukyvyttömyystilanteet. Keskusvastapuolet ovat toisistaan riippuvaisia li, li, yritysliiketoimia ja yksi ö, maksukyvytön jä, jäsen voisi vaikuttaa myös muihin keskusvastapuoliin. Ja kun ajatellaan tätä keskinäistä riippuvuutta keskusvastapuolen välillä ja muiden rahoituslaitosten välillä ja yleensä koko rahoitussektorilla, niin mielestäni tämä on hyvin ratkaisevan tärkeä kysymys. Olemme tehneet tarkistuksia, joilla varmistettaisiin, että kyberuhka on osa yleistä riskiarviointia. Lisäksi meidän tarkistuksemme ennakoivan suurempaa roolia myös EFSAlle esimerkiksi, kun laaditaan näitä elvytyssuunnitelmia. Toi, kolmanneksi tämä, että kukaan velkoja huonommassa asemassa on avainasemassa lainsäädäntöä laadittaessa ja elvytyssuunnitelman pitäisi olla kattava ja sen pitäisi olla tavallaan vaihtoehtoinen skenaario, skenaari, skenaario ja pitäisi antaa kriisiratkaisuviranomaisille liikkumavaraa toimia. Olemme tehneet jossa on mahdollista rajoittaa julkisia varoja, joilla käytetään maksamaan niille velkoille, jotka ovat huonossa kuin muut velkojat. Sitten lopuksi me tuemme tarkistuksia, jotka seuraavat tällaista ajattelua. Mitä tulee ehdotettuihin tarkistuksiin yhteisestä kriisinratkaisun neuvostosta, en todellakaan ole sitä mieltä, että ne sopivat eh, elvytys- ja kriisinratkaisuehdotukseen, joten keskustellaan eh, tarvittavista säädöksistä tämän suuntaisesti. Tietysti vieläkin on paljon keskusteltavaa varjoesittelyiden kesken ja odotan mielenkiinnolla tämän erittäin tärkeän asian käsittelyä. Kiitos. Kiitoksia sitten GUE-ryhmästä. Miguel ei ole paikalla, mutta te korvaatte häntä, olkaa hyvä. Telefonen. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Viega pyysi minua edustamaan ryhmäämme tämänpäiväisessä kokouksessamme. Mutta haluan tietenkin kiittää omaltakin osaltani erinomaisesta yhteistyöstä tämän erittäin tärkeän asian tiimoilta, vaikka alkuun sanottiinkin, että välttämättä ei kaikki ole samoilla linjoilla, mutta me olemme kuitenkin samaa mieltä sen suhteen, että veromaksajien ei pitäisi kantaa markkinatoimijoiden virheistä aiheutuvat laskut, ainakin sen verran minä kuulin näistä esittelijöiden äh, alustuksesta. Kollega Viegas tulee intensiivisesti osallistumaan jatkoneuvotteluihin ja hän toivoi, että voisin hänen puolestaan esittää myös meidän ryhmämme nimissä seuraavat huomiot. Keskeinen tavoite on se, että veronmaksajien ei pitäisi joutua maksumieheksi, jos keskusvastapuole tai määräysosapuole tai asiakkaat aiheuttavat ongelmia. Tästäpä syystä viranomaisilla pitää olla se kaikki mahdollisuudet puuttua tilanteeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Me emme toivo, että niiden toimivaltuuksia rajoitetaan. Mikäli julkisia varoja halutaan käyttää keskusvastapuolen pelastamiseksi, niin on tietenkin selvää, että kaikki omistajuusoikeudet siirretään myöskin yleisölle, jotka ovat olleet mukana palo, pelastamassa toimijoita ehdoita. GFST osat voidaan sanoa, että minun mielestäni tällaiset määräaikaiset toimet eivät ole tarpeen. Minun mielestäni tällaiset äärimmäiset tilanteet, eli että julkisia varoja käytettäisiin hyväksi, niin sen ei pitäisi olla sääntö. Tämänhetkiset kriisinratkaisu- ja elvytysvälineitä pitäisi vahvistaa ennen, enemmän ja toimijoilla pitäisi olla mahdollisuudet puuttua tilanteeseen aikaisemmassa vaiheessa. Me olemme sitä mieltä, että kriisinratkaisu viranomaisilla pitäisi olla oikeus vaatia keskusvastapuolilta suurempaa oman pääoman tasoa. Me emme ole myöskään sitä mieltä, että keskusvastapuolet olisivat vastuussa riskinottajista, esimerkiksi määräysosapuolista tai asiakkaista silloin, kun ryhtyvät äh, markkinoilla toimijoiksi markkinatoimijoiden pitäisi olla vastuussa riskistä ja meidän täytyy varmistaa, että tasapuoliset taakanjako välineet ovat käytettävissä. Kiitoksia. And uh, then we come to... Kiitoksia, Herra Sitten vihreisiin. Molly Scott Cato. Marcus. Kiitoksia Markus, kiitän yhteisesittelyitä. Tämä on hyvä esimerkki eurooppalaista yhteistyöstä ja toivottavasti saamme aikaan parhaat ehdotukset kaikilta ryhmältä. Olen hiukan surullinen ehkä Kei on sanonut, että ei mennä kauaa tällaista politiikkaa harjoitakaan. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi Carolinein. Tämä on hiukan tällainen tulikoe tavallaan, mutta tervetuloa vaan. Vihreiden kannalta olemme tyytyväisiä ehdotukseen ja meistä tämä mietintö on pitkälti järkevä, mutta toivomme, että esittelijät ja varjoesittelijät pohtivat joitakin meidän tarkistuksiamme, niin kuin nyt ovat kyllä tehneetkin. Joten puhun vain nyt näistä tarkistuksista, joita me olemme tehneet. 263 kappaleeseen 16 me hyväksymme, että hallitukset voivat olla sitä mieltä, että heidän täytyy puuttua joskus asiaan, jos ovat sitä mieltä, että kriisinratkaisu ei toimi. Mutta niin kuin pankkien elvytysdirektiivissä meidän ei pitäisi määrätä, miten ne toimivat, koska mehän käsittelemme elvytys- ja kriisinratkaisupuitteita, joiden tarkoituksena on juuri välttää se, että veromaksat joutuvat maksumiehiksi. Ennen kaikkea hyväksyisimme säädöksen, että ei käytettäisi kriisinratkaisun välineitä. Se olisi perusteltua, mutta olemme kuitenkin huolissamme, että jos puolustetaan kansallista äh, rahoitusvastuuta, niin silloin usein puhutaan jäsenvaltioiden äh, päätösvaltaan näissä kysymyksissä. Emme myöskään ymmärrä, miksi on välttämättä sallia se, että yli yksi, enemmän kuin yksi kriisiratkaisuviranomainen mukana, niin miksi ei pidetä rooleja ja vastuita mahdollisimman selvinä, yksi viranomainen puuttuu, puuttuisi aina peliin tarvittaessa. Me uskomme, että riippumattomuus päätöksentekoprosessissa, niin kuin mietinnössäkin todetaan, on paljon helpompaa kuin operatiivinen äh, riippumattomuus. Eturistiriitoja on käsitetty vähän heikommin. Meidän 396 toteamme, että keskusvastapuolen kriisiratkaisusuunnitelman pitäisi olla johdonmukainen kriisinratkaisuviranomaisten määrätysosapuolten suunnitelmista. Jos tapahtuu maksukyvyttömyys, silloin todennäköisesti tapahtuu keskustapuolen äh, mm, kriisinselvitys ja yhden jäsenen selvitys. Ehdotamme uutta sanamuotoa tarkistuksena, jotta on tietty aikaraja keskusvastapuolella toteuttaa tiettyä toimia vaatimusten mukaisesti artiklassa 9. On tärkeää asettaa rajat ajalle, kun ajatellaan toimenpiteitä ennen kriisinratkaisuvaihetta. Ja jos elvytyssuunnitelma ei tarpeeksi vaikuta tässä vaiheessa, silloin pitäisi aloittaa tämä kriisinratkaisu. Tai se pitäisi käynnistää se. 560 tukee Jakobin 561 tarkistusta, mutta lisää, lisäturvatakeen mahdollisia takeita vasten, että maksukyvyttömyydessä velkojat kärsisivät vähemmän menetyksiä koska voitaisiin siirtää osa liiketoiminnasta ja vastuista jollekin elinkelpoiselle yksikölle. Sitten mitä tulee sidosryhmien tiedottamiseksi, joihin tämä keskustapuoli vaikuttaa, se on, keskusvastapuolen ydinliiketoimintaa arvioida ainakin päivittäin mahdolliset tulevat menetykset kaikista vastuusta ajatellen markkinaliikkeitä, kun ajatellaan, mitä tämä vaikuttaa vakuuksiin. Meistä lisäkustannukset, kun sopeutetaan tähän liittyvät algoritmit, menetys, skenaroihin. Äh, näin voidaan valvoa ja hallinnoida riskejä, käytetään tässä avuksi keskusvasta puolta. Ja sitten vielä lopuksi tärkeä kysymys, tuemme sitä ajatusta, että on ESMA-johtoinen eikä EN, ensijohtoinen stressitestaus, kun tarkastellaan järjestelmän kannalta tärkeää kokonaiskuvaa. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että aika pitkälti ollaan samoilla linjoilla, mutta varmasti on hyviä tilaisuuksia mielenkiintoisiin keskusteluihin myös varjoistelujen kokouksissa. Kiitos. Ähm. Kiitoksia, Moli. En näe edustajan Monoita paikalla. Sitten nyt voidaan pyytää vapaasti puheenvuoroja. Siellä löytyy. Pervans, ole hyvä. Merci. Euh, Kiitoksia. Paljon on sanottu tässä varjoesittelyn ja esittelyn suulla. Ehkäpä vielä selvittäisin sitä taustaa, miksi olen Jakobin Weizsäckerin kanssa samaa mieltä ja olen esittänyt joitakin tarkistuksia. Monet näistä tarkistuksista ovat sellaiset, että ne ottavat huomioon keskuspankin huolenaiheet. Ja olen siis esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta tietyissä kohdin minusta on asianmukaista selvittää eri viranomaisten välisiä vastuita, varsinkin sitä, mikä välillä kuuluu EAMVlle ja itse keskuspankille. Sitten tässä on viisi kohtaa, joihin haluaisin palata yksityiskohtaisemmin, jotka löytyvät tältä minun tarkistuksistani. Ensimmäinen koskee kysymystä loppukuluttajista, sillä vaikka tässä asetuksessa otetaan huomioon heidän tilanteensa lopullisesti, niin siinä vaarana on se, että estetään se, että itse elvytys tapahtuu. Ja kun yleisesti ottaen tarkastellaan sitä, mitä voisi tapahtua näiden loppukuluttajien suhteen, niin siinä vaiheessa, kun kriisiratkaisu tapahtuu, niin meillä täytyy olla tietysti täyttä, av- täysi avoimuus. Muussa tapauksessa saattaa ne estää itse tämän kriisiratkaisun tapahtuminen. Tai elvytys, aina unohtuu ranskankielinen sana. No samalla tavalla myös muut puhujat ottivat asian esille. Minusta voidaan myös parantaa näiden ehdotusten sisältöä, jotta teemme kaikkemme, jotta meillä olisi kannustin elvytykseen ja kriisiratkaisuun. Sehän on nimenomaan tämän lainsäädännön idea, että estetään konkurssi ja ensin siis elvytys, sen jälkeen kriisiratkaisu. Tämä minulla on vielä joitakin tarkistuksia, joiden tavoitteena on tarjota lisäjoustoa tälle kriisiratkaisuviranomaiselle. Tietysti samanaikaisesti täytyy varmistautua siitä, että kriisiratkaisuviranomainen ei toimi väärällä tavalla, mutta samalla se täytyy kuitenkin kyetä mukautumaan olosuhteisiin, joita sillä on edessään. Ja sen täytyy kyetä käyttämään täyttä työkalupakkia ilman, että sen toimintaa eh, ilman, että kaikki on ennalta täysin määrättyä. Ja viimeinen kohta koskee kolmansia maita. Tässä kohdin mielestäni rinnakkaisesittelijät menivät vähän liian pitkälle ja täytyisi varmistautua siitä, että, että meillä on oikeanlaisia valvontamekanismeja käytössä Euroopan unionin sisällä. Ja tästä näkökulmasta katsoen koko kansainvälisen keskustelun huomioiminen, joka nyt on käynnissä, joka koskee kansainvälisiä normeja, täytyy integroida myös tähän meidän pohdintaamme keskuspankkikysymyksestä. Ja sitten meillä on myös liberaalikollegoiden esille ottama keskustelu siitä, että pitääkö mennä yhtä yksittäistä kriisinratkaisuviranomaista kohti Nämä keskustelut ovat edelleen käynnissä kansainvälisesti katsoen. Ja omassa valiokunnassamme Olemme sanottava, että Baselin pankkivalvontakomitean jäseniä ja keskustella heidän kanssaan. Ja näin olemme tarkoittaneet sitä, että meillä täytyisi olla yksityiskohtaisempi tarkastuslauseke kannanotossamme. Ja lopuksi viimeinen kohta. Sanon sen, mitä sanoin edellisessä kokouksessa. Meidän täytyy päästä käytännönläheiseen lähestymistapaan. Ja minun mielestäni se, mikä kaksi rinnakkaisesittelijää on ehdottanut meille alkuperäisessä tekstissä, jotta voitaisiin päästä heti tähän elvytys- ja kriisiratkaisutoimintaan. Vaikuttaa siltä, että se liittyy kaikkeen muuhun, mikä meillä muuten on avoinna. Jollei, niin sitten me joudumme kehittelemään tässä yksittäisen ratkaisun, vaikka järkevää on kehittää näitä yhdessä. emme tietysti tarvitse pelkästään kriisiratkaisua elvytystä keskusvastapuolille, mutta keskusvastapuolet sen sijaan kyllä tarvitsevat tätä lainsäädäntöä. And the next on my list is... Kiitoksia. Anne Sander seuraavaksi. Kiitoksia. Puheenjohtaja haluaisin kiittää esittelijöitä ja luonnollisesti tässä on jo paljon sanottukin, joten haluaisin nopeasti korostaa kahta asiaa. Ensinnä se, että kun riskikasvussäännöt mahdollistavat sen, että tiettyä joustovaraa löytyy riittävästi, näin on sanottakin, jotta kriisiratkaisuviranomaiset pystyvät tekemään parhaat päätökset rahoitusympäristössä, jos tähän päädy, tilanteen päätytään, jos tilanne olisi tosiaan epävakaa. Sitten toinen asia, jota korostaisin, tämä koskee välttämättömyyttä tarkastella huolella kolmansia maita ja niihin liittyviä kysymyksiä. No, tässä oikeastaan nämä kaksi kohtaa, joita halusin korostaa. Kiitos. Merci bien. Um, as we have enough time and... Jos meillä on ai- tarpeeksi aikaa, että Patrick Pearson komissiosta onkin paikalla, mukavaa. Patrick, ole hyvä. Thanks, Mr. Chairman. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa puhun ihan lyhyesti. Ja to- Tervetuloa tähän hienoon maailmaan, jossa puhutaan keskuvasta puolesta. Onnitan paljon onnea teille. Teknisiä tarkistuksia, suurin osa niistä on sellaisia, että komissio on todella tyytyväinen, niin kuin teimme selväksi, kun esittelijät esittelivät mietintönsä aikanaan. Olemme täysin avoimia parannuksille ja voimme nähdä, että dialogia ja keskustelu parlamentin jäsenten kesken ja alan ja muiden asiantuntijoiden välillä on todella mahdollistunut sen, että monet tarkistukset ovat parantaneet komission ehdotusta ja selventäneet tärkeitä kysymyksiä. Olemme todella tyytyväisiä tähän. Olemme myös sitä mieltä, että emme ole liiankaan kaukana siitä, mistä olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa. Tämä on myös hyvin tärkeää. Haluaisin vain ottaa esille viisi kohtaa, joiden joissa mielestäni tarvitsemme vielä lisäkeskustelua, erityisesti mitä tulee keskusteluun neuvostossa verrattuna kun käsitellään komission ehdotusta. Ensimmäinen kohta liittyy keskusvastapuolien tappion kantamisen ensin. Komissio todellakin tukee olennainen kysymys todella. Tässä on kolme kysymystä. Ensimmäinen tämä skin in the game oma riskipelissä haluaisimme panna merkitä vieläkin hiukan epäilemme tätä johtuen sen seurauksista, jotka ja suoraan tämä vaikuttavat pääomaan, joka jää keskusvastapuolelle. Ja silloin että näitä kysymyksiä meidän pitää tarkastella. Toin, toinen asia, Eurooppa on ainoa oikeudenkäyttöalue maailmassa, joissa on otettu tämä ensimmäinen riski, first skin in the game, mutta sitten otetaan to, kaksi, to- toisen asteen riski mukaan, mutta emme saa olla liian kaukana muista lainsäädännöistä. On jopa sellainenkin tarkoitus, jossa ehdotaan tällaista tarkastuslauseketta, että varmistamme sen, että toimimme oikealla tavalla. Tämä on ensimmäinen asia, jota meidän pitää tarkastella aika huolella. Sitten toinen asia, ryhmärakenteet. Kukaan ei ole tätä maininnut, mutta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Pitäisikö meidän heti ottaa kaikki vakuudet, takuut, pääomat ryhmä, ryhmän muilta jäseniltä, joilla, jotka kuuluvat keskuvasta puolelle. Niin tämä pitää ottaa huomioon, mutta haluaisimme vain tehdä selväksi, että seurauksia tästä on, koska on erilaisia yritysrakenteita eri jäsenvaltioissa ja meidän täytyy todella tietää, mitä yritämme tällä saavuttaa ja mitä emme. Ja joku taisi joskus sanoa, että ehkä tämä yksi koko ei sovi kaikille tässä tapauksessa. Panisin vain merkille, että tämä on asia, jota pitää huolella tarkastella. Sitten kolmas kommenttini niin keskusvastapuolien eh, kantamista, sitten ne kantavat tappiot ensin. Äh, äh, korvaus ja elvytys, tämä on joku uutuus, joku sanoi, en tiedä onko tämä hyvä vai huono asia, mutta toistan vaan mitä minulle sanottiin, tämä on tällainen uutuus. Nuvote emme ole koskaan tällaista aikaisemmin tarkastelleet ja haluaisimme käyttää hiukan enemmän aikaa tämänkin asian parissa, miten tämä uutuus sitten toimisi. En voi kääntää nuvote-sanaa englanniksi tai edes hollanniksi äidinkielelle, niin mutta jätän tämän ajatuksen nyt teidän pohdittavaksenne. Sitten toinen asia, niin no credit voice of periaate, turvatakeet, jatkuvuuden arvo. Me uskomme jatkuvuuden arvoon, niin kuin monet kollegatkin ovat sanoneet, se pitää ottaa huomioon. Tämä on, on fakta, että vieläkinnytyksessä on arvoa. Meidän pitää vain varmistaa, että mittaamme tätä aivan oikealla tavalla. Sitten viimeinen kommenttini koskee julkisten viranomaisten roolia komissio todellakin tukea oikeastaan kaikkia tarkistuksia, joita on tehty. Järkeviä, hyviä. Meillä on vain yksi kohta, ja toistan, mitä komissio sanoi aikanaan, kun puhuimme yhteisesittelyiden mietinnöstä valvonta ja kriisinratkaisurakenne, yhteinen kriisinratkaisuviranomainen ja yhteinen kriisinratkaisurahasto. Meil, mekin tunsimme suurta myötätuntoa sitä ajatusta kohtaan, jonka yksistelystä ehdotti, että pitäisi olla helppo sopia tästä hyvinä aikoina. Ongelmana on, että se ei, sitä ei ole helppo helppo sopia. Tuo näyttää vain siltä, että sitä on helppo sopia, jos kriisi on päällä. Me mietimme, onko tämä ehkä liian paljon liian aikaisin. Ja jotkut kollegat parlamentissa ovatkin ehdottaneet, että ehkä meidän täytyy pohtia, ehkä tarvitaan tällainen tar- uudelle tarkastelulauseke, mutta ei kuitenkaan unohtaa tätä ajatusta ja varmistaa, että me suhtaudumme asiaan järkevällä tavalla. Siinä kaikki puheenjohtaja. Thank you very much, uh, Patrick. And... Uh, Kiitoksia, Patrick. Patrick ja sitten puheenvuoron saavat esittelijämme. Sama järjestyskö? Vai to, ehdotetaan näitä toisinpäin. Sopiiko tämä sinulle, Jakob? Ole hyvä. thank, Kiitokset sinulle, Markus. Haluan tässä välissä vain korostaa sitä, että nämä rohkeammat, pidemmälle menemät tarkistuksemme ovat ehkä semmoiset, että ne voidaan jo nyt hyväksyä ja toiset voidaan taas huomioida paketin muissa osissa. Patrikilta tuli hyvä pakettiluonnos yhteistyössä tiiminsä kanssa, mutta jos katsotaan missä rytmissä tämä esitettiin, niin se ei ollut täydellinen, sillä muutenhan meidän olisi pitänyt keskustella valvontaan liittyvistä tarkistuksista ennen kuin puututaan elvytys- ja kriisinratkaisukysymyksiin. Mutta yritetään kuitenkin tehdä tästä hankalasta tilanteesta paras mahdollinen et tietenkään halunnut hankaloittaa meidän elämäämme, mutta oli teillä omat syynne, miksi asiat etenivät näin. Mutta yritetään tehdä tästä nyt paras mahdollinen tulos. Eli tarkastuslauseke mielestäni tässä voisi auttaa, mutta meidän tulisi pyrkiä pääsemään mahdollisimman pitkälle jo tässä vaiheessa, koska muuten vaarana on se, että tässä jäävät mahdollisuudet käyttämättä, mutta olen vakuuttunut siitä, että me löydämme toimivan ratkaisumallin ja suht koht ripeästikin. Last but not least, Kay. Kiitoksia vielä lopuksi, Kay. Can be very brief. Kiitoksia, vaan puhua ihan lyhyesti. Minusta kaiken tämän kasaaminen on haaste mutta siinä onnistutaan. Yksimielisyyttä on jo näiden tarkistusten avulla kyetty rakentamaan ja meillä on paljon alueita, joissa todella voimme näitä työstää. Toivoisin kuitenkin, että kun tässä nyt on sellainen asia, josta Jakob ja minä olemme eri mieltä jo hyvin pitkään. Tämä on palapeli viimeinen pala, jota on jo vuodesta 2010 yritetty säätää. Eli kyseessä ei ole mikään asia, joka on äskettäinen kehityskulku, vaan tietysti on valitettavaa, että se on tämän paketin myötä tullut esille. Asia olisi nimittäin pitänyt hoitaa jo kauan sitten. Eli se, että tämä sana hoidettua selkeästi teknisenä asiana, joka jättää sen avoimeksi ja katsotaan sitä, että riippumatta siitä, kuka tämä kriisiratkaisuviranomainen sitten on tulevaisuudessa Euroopassa, niin silloin saadaan nämä vahvat lausekkeet tähän sisällytettyä. Se on riittävää. Ja haluaisin todellakin, että tämä sana mahdollisimman nopeasti laiksi sillä jos joudumme sellaisen tilanteeseen, jossa vaaditaan tällaista juridista varmuutta, niin se on hyvä. Mitä nopeammin saadaan hoidettua, sitä parempi. Tämä pitää mahdollisimman nopeasti jälkeen saada ähm, voimaan. Eli haluaisin erottaa sen näistä suurista keskusteluista. Ja koska me olemme niin lähellä kaikkea muuta, niin toivon, että tämä voidaan viedä eteenpäin. Ja voimme käydä myös muita keskusteluja. Sillä loppuosakin vie valtavan määrän aikaa. Odotan mielelläni, että tämä sana mahdollisimman nopeasti hoidettua. Kiitoksia. Okay, the vote is for... Kiitoksia. Tarkoitus äänestää tästä riippuen tuloksista neuvotteluissa, mutta jo kuulimmekin, että esittelijät tässä ovatkin tarmokkaalla mielellä 20 4.25. tammikuuta pitäisi neuvotella ja sitten tuon, tämä menee myöhemmin. Anteeksi. Of course there will be a discussion as well. Tietenkin tästä tullaan sitten keskustelemaan. Minä vain sanoin äänest, puhun äänestyksestä valiokunnassa, mutta meidän sääntömmehän ovat hyvin selvät, että tunnettekin ne, ja ennen kuin äänestämme, me aina keskustelemme valiokunnassakin. Kiitän tästä Hyvästä ohjeesta kuitenkin. Sitten muut asiat, muuta ei ole. En näe mitään kommentteja. Seuraava kokous pidetään ensi maanantaina kello 15 alkaen. Kello 16 kokous päättyy.